siirtää yhtiönsä toiseen maahan ilman, että mitään sääntöjä on olemassa. Ja itse asiassa on hyvin, hyvin usein lähdetään sitten semmoiseen maahan, jossa on alimmat palkkakustannukset ja, ja, ja vero, verokannat. Ja sen takia tarvitaan sääntöjä, jotka suojelevat työntekijöitä tällaisessa uudelleenjärjestelyssä. Ja tämä on hyvin tärkeä esimerkiksi työntekijöiden osallistumisen kannalta. Olen hyvin kiitollinen kollega Regnerille tästä tärkeästä asiakirjasta, joka vaikeassa tilanteessa saatiin kuitenkin vietyä läpi. Suuri onnistuminen on se, että tämä säätelemätön tilanne saadaan nyt, saadaan nyt säädeltyä ja johto on velvoitettu kertomaan henkilöstölle ja uudelleen järjestelyjen vaikutuksista. Hyvä näin. Ja tämmöinen väärinkäytön eston klausuuli edellyttää sitä, että voidaan pyytää perusteita muutolle. No hyvä näin. Ja senpä takia tällaisten, voidaan estää tällaisia pöytälaatikkoyhtiöiden syntymistä jäsenvaltiot eivät yksin ole voineet tehdä tämän asian eteen mitään, mutta jos ei Eurooppaa olisi eikä tätä parlamenttia, niin jäsenvaltioiden hallitukset halusivat estää työntekijöiden lisäsuojan. Parlamentti on yli, yli puolueen rajojen saanut hyviä kompromisseja aikaiseksi ja tehnyt eh-, ehdotuksia siitä, miten saadaan työntekijöiden osallistumisoikeus ja kuulemisoikeus vähimmäisvaatimuksiin säädeltyä. Ja tietenkin kilpailun yrityksellä on kilpailu kilpailunsa äh, vapaus siirtyä maahan. Mutta huomenna, kun äänestämme tästä, niin tämä on hyvä äh, askel siihen suuntaan, että me säätelemme tätä asiaa. Me, äh, minä äänestän tämän puolesta, mutta tiedämme, että tarvittaisiin kehysdirektiivi työntekijöiden osallistumisoikeudelle. Ja koska tämä on viimeinen kerta, niin haluan kiittää kaikkia eurooppalaisia kollegoita siitä, niistä vuosista, joilla olemme tehneet yhteistyötä kanssa. Kiitos. Kiitokset eh, edustaja Detsien ja hyvää jatkoa teille. Eh, sitten annan puheenvuoron GUE-ryhmän puhujalle, joka on edustaja Martin Schirdeman. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, eh, Frau Präsidentin. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiitän esittelijää taistelusta, veron kiertoja ja työntekijöiden oikeuksia kiertämiseksi. Mutta kuitenkin tässä on hyvä teksti, joka parlamentista lähti trilogiin. Ja tällä hetkellä voimme kiittää neuvostoa, joka nyt ei ole paikan päällä siitä, että, että, että tietyt säännökset jopa paranivat. Ja tällä tavalla työntekijöiden tiedonsaantioikeus ja osallistumisoikeus säilytetään. Ja nyt on jo todellakin ollut tarpeen saada tällaista sääntelyä, jotta voidaan e-, ennaltaehkäistä pöytälaatikkoyritysten e-, syntymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että liikkuvuutta lisätään, mutta hyvin usein se tarkoittaa sitä, että työntekijöiden oikeuksia poljetaan tässä tapauksessa. Ja niinpä me vasemmistossa, niin kuin kollegani, haluaisimme kehysdirektiiviä työntekijöiden kuulemis- ja osallistumisoikeuden varmistamiseksi. Kiitos. Kiitokset edustaja Shirdevan. Sitten huomaan, että edustaja Svoboda ei ole paikalla ja annan puheenvuoron edustaja Raadeville. Olkaa hyvä, teillä on puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat, olen oikein iloinen siitä, että keskustelemme tänään tästä lainsäädäntöä asiakirjasta, joka on osa EUn yhtiöoikeutta. Haluaisin osoittaa suosiota Regenerille samoin kuin komissiolle, koska se on jo ottanut vettomuksen korviinsa koskien tätä harmonisointia ja muutosten ja sulautumisten osalta. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että tärkein tavoite on helpottaa yritysten toimintaa ja erityisesti pk-yritysten toimintaa silloin, kun ne tekevät rajat ylittäviä sulautumisia ja muutoksia ja niin, että se voitaisiin tehdä tehokkaasti ja helposti. Tämä teksti tulee helpottamaan Euroopan yritysten toiminta-alajassa mittakaavassa tämä sääntelyllinen äh, tarkastus, harjoitus huomioiden nämä eri väärinkäytösten välttämiset ja valvonta mahdollisuudet mahdollistaa sen, että, että jäsenvaltiot voivat toimia hyvin, kun tarkoitusperät ovat petokselliset. Olemme saaneet nyt tasapainon sijoittautumisoikeuden ja oikeutettujen ja e, etujen välillä koskien työntekijöitä, velkoja ja osakkeen omistajia. Kyllä työntekijöiden on saatava kunnolla tiedot siitä, millaisia seurauksia näistä operaatioista heille seuraa vähemmistöosakkeen omistajien oikeudet myös suojellaan ja ne, joilla ei ole äänioikeutta myöskin. Samanaikaisesti velkojat saavat hyvin selkeät takeet saatavistaan. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Radev. Ja nyt puheenvuorolista on käyty läpi. Meillä ei ole puheenvuorolistan ulkopuolisia pyydettyjä puheenvuoroja, jolloin haluaisin kutsua komissaari Jourovan käyttämään puheenvuoron komission puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos. kiitos puheenjohtaja. Kiitokset puheenvuoroista ja kiitos myönteisistä kommenteista. Kiitokset teille, jotka korostitte tarvittuja sääntöjä paremmille, paremmalle yritysten liikkuvuudelle ja vahvempaa oikeusvarmuutta yrityksille. Näinhän halusimmekin. Me halusimme mahdollistavaa lainsäädäntöä, joka antaa takeet väärinkäytöksille tai sille, että väärinkäytöksiä ei tapahdu, mutta takaa myös osakkeenomistajien ja työntekijöiden aseman ja takaa, että mitään postilaatikkoyrityksiä ja veron kiertoa tai verojen välttelyä ei sallita tämän lainsäädännön sisällä. Tämä oli monimutkainen työkokonaisuus ja vaati paljon asiantuntemusta ja kuten sanoin alussa, paljon poliittista tahtoakin. Ja haluan myös kiittää ei pelkästään siitä, että teimme hyvää yhteistyötä kompromissihengessä, vaan myös työskentelimme sanotaan nyt vaikka aikapaineiden alla sitten loppu suoralla ja pystyimme saamaan tuloksen aikaan. Kiitän yhteistyöstä. Minusta yhdessä Olemme tässä esittämässä hyvää tasapainoista ehdotusta. Toivon, että se huomenna tullaan sitten hyväksymään tässä talossa. Kiitän. Kiitos komissaari Jourovalle. Ja sitten vielä puheenvuoro takaisin esittelijälle. Evelyn Regner, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Se, joka on tutustunut eurooppalaisen yhtiön oikeuteen. Sen pitää olla maratonjuoksija. Siellä on paljon tekivät, nimittäin niin monta vuotta olemme nyt jo käsitelleet Euroopan yhtiöoikeutta, jotta saataisiin kaikille Euroopassa hyvät vähimmäisvaatimukset. Ja me tarvitsemme laatua ja me olemme tehneet yötä päivää ihan viimeiseen täysistuntopäivään, niin kuin näette tällä vaalikaudella, taistelleet, jotta saataisiin tämä paketti nyt hyväksyttyä. Ja sen takia voin erityisesti kiittää komissaaria ja Romanian puheenjohtajuuden eh, neuvottelija Gabriela Fontenio ja varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet hyvin rakentavia, ja myös kaikki henkilöstöä Emilia Pelli ja Sabrina Winteriä. Haluaisin tämän viimeisen minuutin käyttää siihen, että koska me olemme saaneet jotain jaloilleen, mutta seuraava askel on se todella, että saadaan aikaan tämä kehysdirektiivi, joka olisi horisontaalinen, joka koskisi työntekijöiden kuulemisoikeutta ja osallistumisoikeutta ja tämä, tätä kuuluisaa eskalaattoria, jotta yritykset olisivat tasa, samalla, samalla puolella ja samalla arvolla alusta alkaen. Kiitos. Kiitokset esittelijälle. Ja nyt on tästä tärkeästä asiasta keskustelu päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna. Voimme siirtyä eteenpäin. Meillä on nyt vuorossa edustaja varapuhemies zdzislaw krasnodbskin mietintö Euroopan puolustusrahastosta. Ja haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle. Herra krasnodbski teillä on neljä minuuttia. Olkaa hyvä. pani przewodnicząca! No przede wszystkim... E, Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni kolmen trilogin jälkeen ja tuntien neuvotteluiden jälkeen olimme saaneet aikaan osittaisen sopimuksen, josta huomenna äänestetään. Tämä ei ollut mikään helppo juttu ja paljon pelkoja liittyy tähän rahastoon. Minusta nämä pelot ovat täysin perusteettomia. Nämä pelot ja ristiriidat ovat edelleenkin olemassa. Se ihmetyttää minua, koska minusta vaikuttaa siltä, että olen pyrkinyt ottamaan huomioon nämä eri kommentit ja argumentit, jotka tulivat kollegoilta kuten Butikoffer ja Martinilta esimerkiksi. Pyrin ottamaan heidän argumenttinsa huomioon ja minusta vaikutti siltä, että nämä kollegat olivat pikemminkin tyytyväisiä tähän tulokseen, mutta kuitenkin nyt näyttää siltä, että he edelleen kyseenalaistavat tämän tekstin kahden asian perusteella. Yksi niistä on eettinen ja toinen taas viittaa tähän delegoidun säädöksen valintaan. Kysy, myös näiden eettisten kysymysten sääntöjen osalta koski sitä, kyseenalaistaako tämä puolustusrahoitus transatlanttiset suhteemme ja Naton, joka on meidän takeita tarjoava järjestelmä. Tämä argumentti tuli lähinnä täältä täysistuntosalin vasemmalta laidalta. Toki tämän tyyppisiä ääniä kuului myös keskustasta ja oikealta puolelta. Minun mielestäni nämä argumentit ovat täysin perusteettomia. Nyt aikaan saatu kompromissi velvoittaa neuvostoa ottamaan huomioon nämä, nämä asiat, joista on neuvoteltu. Olen aivan vakuuttunut siitä, että komissio ja komission jäsen on tähän tehtyyn sopimukseen tyytyväinen. Nyt haluaisin lyhyesti mainita, missä parlamentti onnistui. Esimerkiksi Euroopan komission tulee suoraan hallinnoimaan tätä rahastoa. Toisekseen nämä eh, tietyt teknologiat saavat erillisen budjetin. Epäsuorat kustannukset eivät ole rajattuja Tämän lisäksi on etuuskohtelua pk-yrityksille rahaston osallistumiseksi sekä myös keskikokoisille yrityksille. Tämän lisäksi eh, on tulee olemaan tiukkaa eettinen valvonta koskien tästä rahastosta rahoitettavia hankkeita. Olemme saavuttaneet eh, siis varsin paljon neuvostolta. Esimerkiksi jos nyt main, verrataan tätä tähän äh, sankcjami. To jest niezwykle istotne w tej sytuacji. E EIDP-rahaston olemme esimerkiksi saavuttaneet sen, että valtion hallinnassa olevat yhtiöt, joihin kohdistuu eurooppalaiset sanktiot, suljetaan pois äh, rahoituksesta. Saavutimme myös sen, että viittaus siihen, että rahastosta tuettaisiin eurooppalaista puolustusta, on mukana. Minusta tämä oli tärkeää, koska rahaston tarkoituksena ei ole militarisoida Eurooppaa eikä edistää asevientiä. Kyseessä on tutkimuksen ja kehityksen tukeminen aseteollisuudessa. Olen vakuuttunut siitä, että tämän rahaston myötä voidaan saada kehitettyä laadukasta puolustusteollisuuden laitteista ja tutkimusta. Tämä on kaikkein tärkeintä. Sen sijaan ne tietyt asiat jäivät saamatta. Siihen liittyy tämän rahaston luonteeseenkin, kun kyseessä on delegoitu säännös siis. Näin tämä nyt vain on. Haluaisimme varmistaa, että rahasto olisi toiminnassa vuodesta 2021 alkaen. Ehkä jotakin muitakin asioita olisi syytä mainita, mutta halusin vain sanoa, että olemme säilyttäneet sen, mikä oli kaikkein tärkeintä, eli nämä vasemmista ja oikeiston argumentit eivät, eivät pysy pystyssä. Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle ja seuraavaksi puheenvuoron saa ulkoasiainvaliokunnan puolesta ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja David McAllister. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Sehr Hyvä puhemies, hyvä komissaari Euroopan puolustusrahasto vie meitä pitkän askeleen eteenpäin tutkimuksen yhteisyyteen ja hankintojen yhteisyyteen ja tällä tavalla mm, tehokkaammin järjestää puolustuksemme. Minä olin ulkoasian valiokunnan esittelijänä ja minulle yksi asia on erityisen tärkeä. Euroopan palautus, puolustuslahasto tekee yhteistyötä teollisuuden kanssa ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on turvallisuuskapasiteettia ja halutaan kansallisten voimien välillä enemmän yhteistyötä. Yhteen, me voimme pienentää, pienentää asehankintojen, asehankintoja ja, ja tehokkaammin käyttää verorahoja Tämä puolustusrahasto parantaa puolustuskykyämme ja samalla myös kansalaisten suojaa. Ja senpä takia vetoan kaikkiin kollegoihin, että huomenna äänestäisitte tämän esityksen puolesta. Kiitos edustaja McAllister. Ja nyt sitten komission puolesta komissaari Bienkowska, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, Keskustelemme jälleen Euroopan puolustusrahastosta. Olen varma, että se muuttaa paljolti sitä puuttuvaa puolustusyhteistyötä, jota meiltä puuttuu siis Euroopasta. Yhteistyö on ollut tiivistä sekä trilogissa että itressä ja olemme saaneet ensimmäisen käsittelyn hyväksynä ja toivottavasti se hyväksytään huomenna äänestyksessä. Tämä on tärkeä virstanpylväs kohti puolustusunionia ja kiitän aidosti ITREN neuvottelutiimiä. Kaikki olitte hyvin omistautuneita neuvotteluille. Krasnodevski, Grostet, Rike, Martin, Bütikofer ja tietenkin en unohda herra McAllisteria. Paljon kiitoksia teille kaikille. Puolustusrahasto edistää strategista autonomiaamme Euroopassa, kun tuetaan avainpuolustuskapasiteettia ja toisaalta myös tehokkuus julkisten varojen käytössä lisääntyy, kun yhteistyö lisääntyy. Puolustusrahastossa käytetään unionin budjettia teollisuuden yhteistyössä lisätään kilpailukykyä ja lisätään puolustusteollisuuden innovaatiokykyä. Edistetään siis Euroopan teknologista autonomiaa sekä loppujen lopuksi positioidaan meidät todelliseksi turvallisuustekijäksi, ei tietenkään ristiriidassa Naton kanssa, vaan täydentäen sitä. Puolustusrahastossa on paljon tekijöitä, joiden puolesta parlamentti on taistellut. Ja mainitsisin muutamia, itse asiassa esittelijäni jo mainitsikin, mutta katson tätä nyt komission näkökulmasta. Ensinnäkin EU-sääntöjä sovelletaan. Meillä on selkeä EU-hallinto, tässä. Se oli tärkeä elementti komissiolle hallinnon suhteen, koska EU-budjettia tähän käytetään ja parlamentti tuki sitä, että komissio täytäntöönpanee rahaston suoraan. Kollektiivisesti ylläpidimme ja vahvistimme vielä sitten rahaston kelpoisuutta. Tässä rahoistetaan pelkästään EU-ssa olevia yrityksiä, joilla turvataket on voimassa niin, että tiedon saanti eikä siirrettä tietoa Euroopan ulkopuolelle. Emme poissulje ketään meidän liittoutumastamme, mutta nämä ovat niitä ennakkoehtoja, miten voi osallistua puolustusrahastoon, jotta varmistetaan, että Euroopan etuja turvataan. Ja nämä ehdot ovat samantyyppisiä, jos ei identtisiä, niille, joita EU-yritykset joutuvat kohtaamaan, kun ne tekevät tuotekehitystä ja tutkimusta kolmansissa maissa. Kolmas asia, yhteistyö on koko asian ytimessä, rahaston ytimessä. Me kannustamme sitä tietyillä säännöillä niin, että saamme pk-yrityksiä mukaan ja sitten keskisuuria yrityksiä myös. Kysymys ei ole pelkästään puolustusjättien äh, yhteistyöstä, vaan myös pienempiä toimivia niin, että saamme myös tämän hankintaketjun puolustusteollisuudessa avoimemmaksi. Neljänneksi on tehty selväksi juridisessa tekstissä, että toimet äh, ovat yhteensopivia unionin kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön kanssa sekä eettisten periaatteiden kanssa, joita tässä heijastellaan. Kuten parlamentti pyysi, komissio antaa ohjeistusta eettisistä säännöistä ja asiantuntijoille myös ohjeistusta eettisten screeningien te- tekemiseen. Tässä poissuljetaan autonomiset aseet, joilla ei ole inhimillistä tekijää, ja sitten 8 prosenttia allokoidaan disruptiivisille teknologioille ja sekä komissio että parlamentti ovat samalla kannalla tästä asiasta. Uskon, että kompromissiteksti tarjoaa tyydyttävän ratkaisun ja vuotuinen työohjelma, kuten esittelijä mainitsi, tullaan hyväksymään sitten täytäntöönpanotekstissä prioriteetti alueiden lista otettiin tähän, jotta saadaan työohjelma hyvin kehystettyä ja komissio on valmis tulemaan parlamenttiin vuosittain keskustelemaan työohjelman sisällöstä. Tämä lähestymistapa, kuten tiedätte, ei ole mitenkään ainutlaatuinen puolustus alalle. On muitakin rahoitusohjelmia ja ehdotuksia, joissa käytetään täytäntöönpanevia säädöksiä. Ne on parlamentissa hyväksytty ja halusin tätä korostaa. Kiitän kiitokset eh, komissaari biekowska ja sitten annan puheenvuoron budjettivaliokunnan nimissä edustaja alain lamassourelle olkaa hyvä teillä on minuutti. arvoisa euh, kiitoksia puhemies hyvä komission jäsen hyvät eh, kollegat budjettivaliokunnan nimissä haluaisin onnitella kaikkia niitä joiden ansiosta olemme saavuttaneet tämän osittaisen sopimuksen. Erityisesti haluaisin kiittää parlamentin tiimiä, jonka jäsenet täällä komissario mainitsi. Budjettivaliokunnan osalta tämä on kaikkein innovoiva hanke tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Jotkut meistä olemme taistelleet vuosikausia niin, että puolustus voisi hyötyä unionin budjettivaroista. Olen iloinen erityisesti siitä, että tämä sopimus antaa tälle ohjelman mahdollisuuden hyödyntää Invest EU-ohjelma olisi varmistettava vielä se, että tämä vahvistetaan täysistuntoäänestyksessä huomenna. Olen erittäin iloinen vahvasta poliittisesta merkistä, eh, joka koskee aiheita, joka on tärkeä asia kansanvaltioiden suvereneisuudelle. Tämä eh, on osoitus siitä, että voidaan varmistaa eh, parempi turvallisuus kaikille jäsenvaltioille pienemmin kustannuksin. kitaksi kiitokset edustaja lamassoure ja nyt epp ryhmän nimissä edustaja franoise grossette olkaa hyvä teillä on kaksi minuuttia. arvoisa puhemies hyvä komissaari hyvät kollegat Tämä on minun viimeinen puheenvuoroni tässä salissa 25 vuoden jälkeen. Olen kuitenkin onnellinen siitä, että voimme puhua tässä nyt puolustusrahastosta, koska tämmöinen rahasto integroi Eurooppaa entisestään kehittämällä yhteistyötä. Ja tämä on historiallinen hetki ja käytän tilaisuutta hyväksylle haluan kiittää äh, esittelijää Grandovskia ja myös komissaari Vienkovska, jotka ovat auttaneet äh, siinä, että tähän sopimukseen päätin aika nopeasti. Monet ovat jarruttaneet tämän, te, tämän te, eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittämistä. Ja nyt alle kolmessa vuodessa ollaan saatu aikaan ihan lähes mahdottomia, joten on hyvä, että olemme rakentavia tässä ja toivon, että nämä neuvottelujen tulos tullaan hyväksymään ja seuraava parlamentti sitten antaa 13 miljardin budjetin 2021-2027 vuosille. Tässä tarvitaan resursseja, jotta voidaan hyvin innovoivia projekteja jäsenvaltioissa ja teollisuudessa kannattaa. Tämä äh, rahasto vastaa kansalaisten vaatimuksen eettisesti, äh, tappajarobottien kielto ja niin edelleen. Meillä on hyvät argumentit tiettyjen pasifisti-ideologien äh, edessä, jotka eivät tällaista halua ja haluat, haluat kuitenkin turvata eurooppalaisten elämän. Tämä on kuitenkin mahdollisuus Euroopalle vahvistaa omaa autonomiaan, tätä strategista teknologiaa, ja me tarvitsemme Euroopan unionin unionissa uutta kapasiteettia ja sille pitää saada riittävä rahoitus ja eurooppalaisille yrityksille sitä pitää ohjata. Tämä on strategista autonomiaa ja se on hyvin tärkeää, että muillakin aloilla avaruus, terveys, energia, elintarvikkeet, ruoka ja tietenkin sitten tämä puolustus. Meidän maailmamme on epävarmempi ja sen takia meidän pitää ottaa turvallisuus omin käsiimme ja sen takia Eurooppa tarvitsee hyvän puolustuksen, jotta se voi Ähm, jäsenvaltioita turvata tässä maailmassa. Kiitos rouva grossette ja saanen toivottaa teillekin hyvää jatkoa, kun kerroitte, että 25 vuoden jälkeen tämä on teidän viimeinen puheenvuoronne. Äh, ja sitten annan puheenvuoron seuraavaksi edustaja Eduard Martinille d ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Ymmärrän kyllä, että komissio ja neuvosto ovat tyytyväisiä tähän, koska tosiaan he saivat mitä halusivatkin. Ja se, että meillä ei ole delegoitua säädöstä, se voi vaikuttaa tekniseltä ongelmalta joillekin, mutta minulle se ei ole tekninen kysymys, vaan kysymys on Euroopan parlamentin kontrollimahdollisuudesta ja näiden 13 miljardin hallin, Ja se voi ehkä vaikuttaa yksityiskohdalta tai ainakin näin jotkut sen ovat esittäneet ja minä tuen kyllä niitä tarkistuksia, joita huomenna on esitetty äänestykseen artikla 7, erityisesti etiikka, ja artikla 11 esimerkiksi. Emme me voi saada pelkkää viittausta kansainväliseen lainsäädäntöön, koska se on epäselvä. Ajatellaan vaikka valkoista fosforia, jos sitä käytetään äh, äh, millä tavalla hyvänsä, niin se menee Geneven yleissopimuksen vastaan. Ja nyt on ollut jo mm, kansainvälisen mm, komitean puolelta tuomi, tuomittu Gaasassa sen käyttö. Ja tietysti tiettyjen ammusten käyttö kaupallisesti esimerkiksi Belgiassa ne on kielletty, mutta muualla niitä ei ole mainittu eikä kansainvälisessä lainsäädännössäkään. Kaikki, mitä ei ole kielletty, niin täytyy listata kaikki ne sellaiset aseet ja ammukset, joihin Eurooppa investoi. Mitä tulee sitten asevientiin, ei ole hyväksyttävää, että Euroopan parlamentti ottaa äh, neuvoston lähestymistavan, että jätetään kaikki jäsenvaltioiden harkinnan varaan. Mielestäni tässä äh, rikotaan niitä kahdeksaa äh, periaatetta vuodelta 2008 niin, että kaikki eurooppalaiset ovat kuitenkin asevientisopimuksen ratifioineet. Nämä ovat yksityiskohtia teille, mutta minusta ne ovat aika painavia seikkoja. Kiitos. Kiitokset edustaja Marttään. Ja sitten ALDE-ryhmän nimissä puhuu edustaja Dominik Rikke. Teilläkin on kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijäämme Krasnodebskia hänen tekemästään työstään. En nyt haluaisi palata tähän tekniseen sisältöön tässä hyvin tärkeässä asiakirjassa, josta komission esittelijä jo puhuivat. Pikemminkin poliittisesti haluaisin korostaa sitä, kuinka merkittävästä edistysaskeleesta on kysymys Euroopan unionille. Kyllä historiassa tulee tämän muistamaan. Vuodesta 1954 asti tätä on odotettu. Tuolloin puolustusunioni epäonnistui. Nyt vuonna 2019 palaamme tähän epäonnistumiseen ja ryhdymme rakentamaan tämän yhteisön ensimmäisiä peruskiviä. Näin merkittävässä aiheessa kyseessä on jäsenvaltioiden välinen luottamuksen osoitus, kun perustetaan tällainen yhteinen puolustusrahasto, jonka kautta voidaan puolustusteollisuuden kehitystä ja tutkimusta viedä eteenpäin ja tehdä mittakaavan sääntöjä, jotka ovat merkittäviä. Geopoliittinen ympäristö on yhä epävakaampia, liittolaisemme epävakaampia. Meidän on vahvistettava näin ollen turvallisuuttamme ja tämä juuri edeltää eurooppalaisia puitteita. Tämän rahaston myötä voidaan paremmin käyttää näitä, näitä välineitä. Kyseessä ei tietenkään ole vain tekninen budjettiväline, vaan kyseessä on poliittinen yh, yh, edistävä väline. Trilogissa on päästy neuvotteluihin ja on päästy tuloksiin ja annettu vakuuksia. Ja voidaan ihmetellä, että näin tär väline on saanut niin keskikertaisia resursseja. Haluaisin onnitella niitä, jotka uskovat Eurooppaan ja vahvimpaan integraation. Puolustus on eh, tässä hyvin symboliarvokas eh, asia. Meidän on lähdettävä liikkeelle ja suojeltava kansalaisia ja tuettava tätä rahastoa. Huomenna meidän on luotava peruskivi eh, Euroopan puolustukselle niin, että voimme paremmin varmistaa teollisen tuotantomme ja kansalaisten turvallisuuden. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Rike. Ja sitten ähm, GUE-ryhmän nimissä puhuu edustaja Marisa Matias. Äh, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kyseessä on hyvin monimutkainen aihe. On aivan selvää, että nämä että miljardit budjetista puolustusrahastoon varten merkitsee sitä, että 13 miljardia jää sijoittamatta muuhun. Puolustusrahasto merkitsee sitä, että solidaarisuus, kohesio ja eh, kansalaisten elinlaatua suojaavat toimet vaihdetaan tehokkaampaan puolustusjärjestelmiin ja teknisiin eh, vaihtoehtoihin ja aseihin. Tämä on vain itse asiassa äh, ikään kuin aseiden kierrätystä. Tarvitaan toki turvallisuutta Euroopassa, mutta tarvitaan työturvallisuutta, oikeuksia, julkisia palveluja, turvallisuutta koskien kestävää tulevaisuutta. Mikään ei estä jäsenvaltioita tekemään sitä yhteistyötä puolustusalalla. Ei ole myös mitään, millä voidaan oikeuttaa tämän uuden budjettikohdan perustaminen. Se ei edes vastaa perussopimusten tavoitteita. Tämä on kallis ratkaisu, paljon kalliimpi kuin nämä 13 miljardia. Kiitos edustaja Matias. Sitten vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin nimissä puhuu edustaja Reinhard Bütikofer. Olkaa hyvä, teillä on kaksi minuuttia Frau Präsidentin, Frau Kommissarin. Hyvä puhemies, hyvät kollegat ja, hyvä komissaari. Se, mitä me yhdessä teemme Euroopassa yhteiselle puolustuksellemme, no sehän on tietenkin minun argumenttini lähtökohtana. Ja senpä takia puolustusrahasto voi olla hyväkin. Mutta näissä neuvotteluissa emme saavuttaneet kaikkea mahdollista – Nimittäin tehottomuus ja työ jatkuu edelleenkin varustelussa. Me, e, me menetimme nyt mahdollisuuden, mutta se ei johdu ensisijaisesti esittelijästä. Minä haluan kiittää häntä. Hän oli aika hyvä riidan, riidan haastaja. Oli aika hauskaakin välillä keskustella hänen kanssaan, nimittäin kun puhuimme NATO-realiteeteista. Mutta herra Rike ja Krosteet, heillä, he edustavat puhtaasti Ranskan puolustusteollisuutta ja loppasivat sen puolesta. Ja nyt sitten me saimme tällaisen puolustusrahastoesityksen, jos, jonka eettiset lausekkeet ovat aika lailla vain näennäisiä puolustus, puolustusrahasto, joka jossa, jossa ei ole parlamentaarista valvontaa 13 miljardia sen seitsemän vuoden ajalle. Rahasto, joka tarkoittaa sitä, että me joka tapauksessa viemme enemmän puolustusvarusteita. Ja tämä oli aika lailla häpeällinen lopputulos. Mutta kuitenkin tästä oli jotain hyvää Nimittäin rahaa ei anneta tappajaroboteille. Mutta tämä ideologia, joka on strategisen autonomian takana, jos koitetaan eurooppalaista puolustusta määritellä tällä tavalla, niin puhutaan vastoin realiteetteja. Tämä on puhdasta unelmointia. Kiitos edustaja Bytikofer ja äh, sitten annan puheenvuoron enf ryhmän puhujalle joka on äh, edustaja jonathan bullock. kaksi minuuttia olkaa hyvä. puhemies jotta voimme puolustaa euroopan kansalaisia junckerin komissio on valmis rahoittamaan yli kolmetoista miljardin puolustus äh, menetelmiä, varhaisen varoituksen järjestelmiä, merivartiointia ynnä muuta. Tästä on tulossa totalitaarinen unioni, kohta myös sotilaallinen unioni. EU-komissio esittelee tämän hankkeen ikään kuin rauhan hankkeena, mutta on selvää, että EU ja sen tukijat ajattelevat nyt EUn armeijaa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kannusti eurooppalaisen armeijan perustamiseen Euroopan puolustamiseksi mikä olisikaan suurempi liittovaltioprojekti. 27 valtiota, 24 kieltä. Margaret Thatcher sanoi aikanaan, että teillä ei ole mitään rahan lähdettä muuta kuin ne rahat, joita ihmiset itse ansaitsevat hetkenä, jolloin euro on kriisissä ja tarvitaan veroleikkauksia, jotta kasvua saadaan aikaan, niin Euroopan pitäisi ottaa huomioon kansalaisten tarpeet, hiilivuoto, työttömyys ja talouskasvu. Pan-eurooppalainen armeija olisi eurooppalainen katastrofi. Toisin kuin Yhdysvallat tai Venäjä, Eurooppa ei ole yhtenäinen yksi toimija. Viimeaikaiset historialliset tapahtumat, kuten tietenkin Brexit-äänestys ja sitten EU-vastainen hallitus Italiassa, eivät halua liittovaltioliikettä. Puhemies, mielestäni on epärealistista, miten tällaiset byrokraatit tekevät puolustuspäätöksiä, sodan ja rauhan päätöksiä. Kollegani ja minä vastustamme tällaisen eurooppalaisen armeijan perustamista ja toivottavasti jäsenvaltiot huomaavat, että kun annetaan lisää valtaa EU-komissiolle Brysselissä tässä puolustusalalla, niin se on iso virhe. Lopuksi, koska tämä on viimeinen puheeni tässä tällä toimikaudella, toivon, että siirrytte kauemmaksi Euroopan supervaltion ratkaise- perustamiseksi tai eurooppalaisen armeijan perustamiseksi. Siitä ei tule mitään hyvää. Toivon, että uudet mepit kääntävät suunnan ja kunnioittavat kansallisvaltiota ja demokratiaa. Kiitos edustaja Bullock ja saanen toivottaa teillekin hyvää jatkoa sitten seuraavaksi siirrymme yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ja näistä ensimmäiseksi edustaja jerzy buzek puolitoista minuuttia. E, pani przewodnicząca! E, stawiamy na w ramach systemu sojuszu. pyrimme nyt e, vahvistamaan tätä puolustuspilaria naton puitteissa. tätä on korostettava ja meidän on muistettava se että asetteollisuudessa ei ole kyse ainoastaan turvallisuudesta, vaan myös teollisuuden kehittämisestä kaikkialla Euroopassa. Valiokuntani puheenjohtajana olen tyytyväinen Euroopan puolustuksen, mutta myös puolustusteollisuuden kehittymisestä. Kyseessä on mielestäni kolme asiaa. Ensinnäkin eurooppalaisten yritysten osallistuminen Toisekseen tutkimuksen ja kehityksen kehittäminen ja sitten rohkaisu jäsenvaltioille tekemään yhteistyötä käsi kädessä, kun näitä puolustusalan tilauksia ja tarjouksia tehdään. Kyseessä oli omas, omalla alueellani Silesiassa hyvin tärkeä argumentti. Tämän johdonmukaisuuden kautta hyvin pian voidaan saada eurooppalaisille hyötyä teknologisista ratkaisuista, joita on kehitetty oman alueeni PK-yrityksissä esimerkiksi. Haluaisin kiittää esittelijäämme edustaja Krasnodevskia siitä, että hän on johtanut neuvotteluja erittäin hyvin, vaikka neuvottelut olivat äärimmäisen vaikeat. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja edustaja Grostettia. Hän aikaisemmin oli meidän mietintämme esittelijä samasta asiasta. Kiitoksia. Kyseessä on askel oikean suuntaan. Kiitokset edustaja Busek ja sitten edustaja Viktor Bostinaru. Teillä on äh, doamna președinte, doamna comisar domnule raportor încep cu dumneavoastră gianluigi barzo. Kiitos. haluan äh, äh, onnitella esittelijää hyvistä neuvotteluista. Ja mehän näemme, että tilanne, e, maailmantilanne on epävakaampi. On sen takia on hyvin tärkeää, että Eurooppa vahvistaa rooliaan globaalina toimijana. Ja tällainen puolustusunioni on ihan hyvä tavoite kaikille kansalaisillemme. Ja, ja se, mitä nyt olemme saaneet aikaiseksi. Ja se, miten puolustuspolitiikkaa kehitetään jatkossa, on tärkeää myös Euroopan unionin globaalin strategian kannalta. Ja nyt on lainsäädäntöehdotus, josta on hyvin neuvoteltu myös neuvoston kanssa. Ja puolustusrahasto pitäisi saada rahoitusta monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotta voidaan ylläpitää tätä prioriteettia, joka on siis yhteinen puolustus. On hyvin tärkeää myös, että vähennetään puolustuksen hajanaisuutta ja, ja monipuolista, monenkertaista työtä. Tehdään tiivimpää yhteistyötä myös puolustuksen alalla. Ja lisäksi myös tämä on yleinen tavoite ja tämä on yksi minun ryhmäni avaintavoitteesta. Olemme aina halunneet parantaa ja tehostaa aseteollisuutta ja puolustusteollisuutta ja, ja että se toimii sisämarkkinoilla laajemminkin ja että tutkimusta ja rahoitusta saadaan lisää rahoitettua. Haluaisin sanoa, että on tärkeää, että jatkamme sillä tiellä, kun edistetään tämmöistä monenvälistä järjestystä. Se on myös YK peruskirjaan perustuva ja tämä on hyvin tärkeää, että meidän äh, mantereilla me voimme luottaa yhteiseen äh, äh, puolustukseen. On ollut suuri ilo tehdä työtä tässä asiassa monen kanssa. Ja täytyy sanoa, että on ollut suuri iso. Ja koska tämä on viimeinen puheeni täällä parlamentissa, niin haluan kiittää kaikkia niitä, joiden kanssa olet tehnyt työtä kaikki nämä vuodet Euroopan hyväksi. Myös Rouva Krostet me haluan kiittää teitä kaikesta yhteistyötä. Kiitos. Niin, kiitos eh, edustaja Bostinaaru. Ja sitten seuraava puhuja on eh, Joao Ferreira. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. 13 miljardia euroa on summa, jonka Euroopan unioni haluaa käyttää että ähm, suurien yritysten tämmöisen puolustusteollisuudessa ne jää sitten pois köyhyyden torjunnamisesta, julkista palveluista, äh, sosiaalipalveluista. Nämä rahat äh, sitten menevät sotaan valmistautumiseen, aseteollisuuden äh, ja militaristinen alta vain vahvistuu. Tästä se tietenkin huolestuttaa pasifisteja. Tämän lisäksi tutkimus- ja kehitys- ohjelmaa ei käytetä ainoastaan siviilitarkoituksiin, rauhanomaisiin tarkoituksiin. Ikään kuin tämä ei riittäisi. Nämä verkostot lisäävät myös puolustusalan liikkumista. Se, joka ruokkii sotaa, ei voi puolustaa rauhaa. Tämä integraatio menee kansojen etua vastaan. Meidän on torjuttava tämä ehdotus ja luotava vaihtoehtoinen yhteistyömalli, joka perustuu rauhaan. Kiitos edustaja Ferreira. Nyt edustaja Bytikofer on esittänyt teille sinisen kortin. Hyväksyttekö te sinisen kortin edustaja Ferreira? Edustaja Ferreira. Haloo. Edustaja Ferreira, minä puhun nyt teille suomea ja te hyväksytte tämän sinisen kortin edustaja Bytikoferilta. Olkaa hyvä edustaja Bytikofer, 30 sekuntia. Kiitos herra Ferreira. Oli aika mielenkiintoista, miten te puhutte nyt EUn militarisointia vastaan. Miten voitte selittää sen, että teidän ryhmästänne kuesta koko kuukausia kestäneissä neuvotteluissa kukaan ei kertaakaan ollut mukana neuvotteluissa keskustelemassa. Miten voitte siis uskaltaa puhua täällä militarisoinnista ja te ette ole tehneet omia kotiläksyjänne ollenkaan? Kiitos ja sitten vastaus kolme. Signor Butikoffer, vai poder confirmar amanhã que será... Herra Butikoffer, huomenna voitte nähdä, että minun ryhmäni ei tule tukemaan tätä eurooppalaista puolustusrahastoa jonka kautta halutaan 13 miljardia investoida puolustusteollisuuteen. Ehkäpä ryhmäsin mm, äänillä se menee läpi, mutta ehkäpä koko sosiaalidemokratia ei oikeastaan tätä voi tukea. Te tiedätte kyllä, mikä on tämän talon kokoonpano tiedätte, kyllä meidän kantaminen ovat vielä toistaiseksi vähemmistössä toistaiseksi, koska onneksi ennemmin tai myöhemmin, ja sanoisin, että ennemmin tulemme tämän asevarustelun suunnan kääntämään. Tiedän, että saksalaisilla on tässä myötäsukainen historia asevarustelussa, mutta tämä on teidän puolueenne asia. Edustaja Inrik Taran saa puheenvuoron, niin hänellä on minuutti. Olkaa hyvä, edustaja Taran. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Eh. Yleisesti tuen Reinhard Pytikoferia ja hänen kaukonäköisyytensä tekee minun vaikutuksen Yhdysvaltojen Kiinan suhteen erityisesti. Tänään kuitenkin on sanottava, että vaikka hän kritisoi ihan oikein ja tarkasti tätä aloitetta, niin hän on sitä mieltä, hän on sitä mieltä, että tämä puolustusrahasto on liian vähän ja liian myöhään, koska emme ole pystyneet Euroopan puolustusvoimista säätämään lakia, eli Naton pilaria, tätä pitäisi käyttää unionin puolustamiseen, kun sitä uhotaan tai sitä vastaan hyökätään. Siksi minä tuen herra Krasnodebskin mietintöä ehdollisuudesta, että vahvempia askeleita kohti tällaista yhteistä puolustusta pitää tehdä. Herra Bulokille sanoisin, no, Euroopan puolustusvoimat tulevat se puhuu englantia, valitettavasti johtuen Brexitistä. Meillä ei ole brittikomentajaa siellä, mutta se on tulossa. Ja herra Ferreiralle sanoisin, että se on pikkupähkinöitä, jopa Viron budjetti on isompi kuin se. Kiitos. Kiitokset edustaja Tarand. Ja sitten edustaja varapuhemies Fabio Castaldo, olkaa hyvä, teillä on kaksi ja puoli minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Huomenna äänestämme puolustusrahastosta. Tämä oli pitkä tie ja monimutkainen tie. Haluaisin kiittää kollega Grasnodebskia tästä. Olin yksi varjoesittelijöistä, joten olen seurannut tätä tarkkaan. Haluaisin pyytää, että parlamentti edelleen valvioisi eh, komission kanssa tämän rahaston kehittämistä Huominen äänestys ei ole mikään Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisen loppu, vaan alku. Meidän on toimittava tässä aktiivisesti parlamentissa. Tiedän tämän kyllä. Olen kannattanut delegoituja säädöksiä enkä säädöksiä. Tämä osoittaa sen, kuinka paljon aikaa tarvittiin loppusopimukseen eh, pääsemiseen, parlamentin on edelleen saatava äänensä kuuluviin, jotta meillä olisi todella eurooppalainen näkemys tässä rahastossa – niin ainakin kolme jäsenvaltiota olisivat aina mukana näissä tarjouskilpailuksissa. Tarkoituksena on kehittää te- teknologia ja tutkimusta oloita. Odotamme avoimia kilpailuja ilman suoria myöntöjä. Meillä oli joitakin epäilyksiä koskien tiettyjä kriteerejä, mutta toivon, että näitä täytyy pannaan ilman poliittisia pyrkimyksiä. Haluaisin vielä kerran muistuttaa siitä, mitä emme halua, miksi emme halua, että puolustusrahastosta tulee väline, jolle rahoitetaan kahdenvälistä yhteistyötä. Emme halua, että se rajoittaisi tai vaikeuttaisi Euroopan unionin ulkopuolisten kanssa käytävää yhteistyötä koskien tätä alaa. Emme halua, että yritysten tietotaito suljettaisiin pois tässä. Emme myöskään halua, että rahaston kautta rahoitettaisiin maassa tuhoaseita. Fast. Puhemies keskeyttää ja sanoo, että hän puhuu liian nopeasti. Della cooperazione industriale in positiva si voglia aprire. Haluamme avata oven mahdollisuuksille. Se ei ole puolustusrahaston tavoite. Korostamme tarvetta pitää kiinni yhteisen kannan kriteereistä koskien näitä vientejä. Puolustusrahasto helpottaa yhteistyötä eurooppalaisten pk ja muiden toiminnan välillä ja parantaa turvallisuutta puolustusta, välttää päällekkäisyyksiä. Se ei ole muita tahoja vastaan luotu rahasto, vaan, ja se mahdollistaa synergian muiden tutkijoiden toiminnan kanssa – Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että loppukäytteet ovat mm, sotilaamme sekä rauhan että sodan aikana. Kiitos. Thank you very much, colleague. I think this was... Paljon kiitoksia. Tämä oli aika mestari suoritus tulkeelta kyllä, mutta kyllä heilläkin on tietty nopeusrajoitus, kuinka nopeasti sitä tulketta voidaan tuottaa. Seuraavaksi vähän hitaammin. Listalla seuraava puhuja on eh, edustaja Mihail Gaaler. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia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 Mary, olin tot, iloinen, että me saamme nyt EUn puolestakin tällaisen viestin, että me voimme suojata kansalaisiamme. Ja tämä on tämä rahaston perustehtävä, eli parantaa turvallisuutta, ja siihen tarvitaan lisää, lisää tukea. Ja osa tästä talosta, sekä vasemmalla että oikealla, eivät halua torjuta tätä suojaa kansalaisillemme. Ja tämä on, tämä on laiminlyönti meidän meidän kansalaisiamme koskaan. Ja tämä on myös laiminlyönti meidän sotilaitamme vastaan, jotka EUn lipun alla ovat Somalian rannikolla ja Malissa ja muualla suojamassa eurooppalaisia oikeuksia. Ja tämä on, ovat, pystyvät olemaan kuitenkin uniformussa ja, ja kuitenkin haluavat palata terveenä kotiin. sanani kohdistuu myös komissiolle ja neuvoston jäsenvaltioille. Teidän pitäisi nyt todistaa, että 13 miljardia tullaan käyttämään yhteiseen tutkintaan, tutkimukseen, varusteluun ja, ja kapasiteetin parantamiseen. Ja nyt täytyy jo oikeuttaa se, että tällainen tällainen nykyinen, nykyinen sotilaallinen resurssointi käytetään jatkossa paremmin. Ja tietenkin jatkossa suurprojektit, esimerkiksi ilmapuolustusjärjestelmä ja muut. Meidän pitää nyt kansalaisille eh, saada aikaan valkoinen kirja, jossa selitetään, minkä takia tätä kaikkia tarvitaan. Ja heidän täytyy strategisesta autonomia-sanasta eh, johtaa, että me haluamme eurooppalaista eh, sotilaallista politiikkaa ja myös mahdollisuuksia omalle teollisuudellemme ja huomenna, kun äänestetään tästä rahastosta, niin tietenkin tämä on ensimmäinen askel. Olisi hyvä nähdä, miten Hessi, Hessenistä oleva kollegani Pulman tähän henkilökohtaisesti ottaa kantaa. Kiitokset edustaja Gaaler. Ja sitten annan puheenvuoron edustaja Darius Rosatille puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä Kiitos puhemies. Arvoisa komissaari, tänään keskustelemme aiheesta, joka on aivan keskeinen Euroopan turvallisuuden kannalta. Julkiset markkinat, puolustusteollisuus Euroopassa on täysin hajallaan. Vain 16 prosenttia ja 7 prosenttia menoista teollisuuden tutkimuksessa menee puolustuksen hankkeisiin, joihin osallistuu yli kaksi jäsenvaltiota. Kokonaismenot puolustuksen ovat yli kaksinkertaiset esimerkiksi Venäjällä, mutta huolimatta tästä tulokset esimerkiksi yhteenkäytettävyydessä, yhteiskäytöstä meidän armeijoidemme välillä on aika keskinkertaista. Kun ajatellaan Venäjän aggressiivista politiikkaa ja sen uhkaa, esimerkiksi myöskin islamistinen fundamentalismi on merkittävä uhka ja meidän on parannettava puolustuskapasiteettiamme Euroopassa. Ja tämä on instrumentti, jonka pitäisi auttaa meitä parempiin tuloksiin. Se, mikä on keskeistä tässä, on yhteistyö. Ja yhtenäinen tutkimus ja kehitys tällä alalla. 13 miljardia on suunniteltu tälle rahastolle ja se on varmasti summa, jonka avulla voimme helpottaa yhteistyötä ja kehittää potentiaaliamme taloudellisesti ja teollisuudessa puolustusalalla. Kiinnittäisin huomiotanne tässä sitä, että käyttäisin me kaikkien jäsenvaltioiden potentiaalia, myös Puolan, jolla on iso potentiaali tällä alalla kiitokset edustaja rosati ja sitten siirrymme puheenvuorolistan ulkopuolisiin pyyntöihin ja täällä on kolme pyyntöä ne voidaan ilman muuta myöntää. ensimmäiseksi edustaja jiří pospíšil olkaa hyvä. paní předsedající já jsem se zájmem poslouchal celou. kiitoksia puhemies Olen kuunnellut koko tämän keskustelun hyvin tarkkaan ja aion tukea tätä ehdotusta. Minun mielestäni se on oikein hyödyllinen, niin kuin täällä on jo sanottu. Nämä investoinnit tulevat lisäämään puolustuskapasiteettia Euroopassa ja vahvistamaan Euroopan puolustusteollisuutta. Tämä on oikein myönteistä kaiken kaikkien taloudelle. Kuten sanoin, tämän tyyppiset hankkeet eivät voi kuitenkaan vaarantaa yhteistyötämme Naton kanssa – ei voi olla niin, että tämä on taas yksi vaihtoehto Natolle. Tsekin tasavallassa uskomme, että yhteistyö Naton kanssa on ehdottoman elintärkeää. Uskomme, että tämä on hyvä hanke, mutta NATO-yhteistyö on kaikkein tärkein. Kiitos edustaja Pospisil. Ja sitten edustaja Notis Marias, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 13 δισεκατομμύρια ευρώ Kiitos puhemies. 13 miljardia euroa Euroopan puolustusrahastolle. Se on vähemmän rahaa Euroopan unionin budjettiin, infrastruktuurin, koulutukseen, terveydelle, köyhyyden vastaan taistelulle. Minä uskon, että tämä raha menee isojen puolustusyritysten kassaan. Ne myyvät sitten aseita Saudi-Arabialle ja Turkille. Donald Trump sanoi, että laittakaa käsi taskuun puolustusalalla ja siltä nyt vaikuttaa, että tehdään. Me olemme menossa kohta militarisoituneempaa Eurooppaa ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on yhä enemmän puolustusteollisuuden yrityksiä eh, Euroopassa ja ne myyvät sitten kolmannelle maailmalle. Mielestäni meidän olisi tuettava työllisyyden ja eh, talouden kehitystä Euroopassa. Kiitos. Kiitos edustaja Marias ja sitten vielä edustaja Dobromir Sosnieks. Olkaa hyvä. Eh, wbrew temu co mówi profesor krasnodębski to jest kolejny krok w kierunku budowy armii europejskiej. Kiitos. No niin, tämä on askel suuntaan eurooppalaista armeijaa, Krosteetta, Randrike. Voin teille sanoa, että tässä mennään lisäintegraation suuntaan. No, ehkä Saksa sadan jälkeen oli amerikkalaisten kanssa läheisissä yhteyksissä eh, ja halusi vapautua siitä ja palata Eurooppaan. Mutta mikä tämä nyt on, niin kuin, mikä järkeä tässä meille on esimerkiksi Puolassa? Mm, valvonna, valvonta oman armeijan suhteen, yhteiset harkinnat, hankinnat, yhteinen tutkimus ja kehitys ja mitä uhkaa meillä nyt on ollut. No komissiohan sanoi viime vuonna jo, mihin tällä vastataan. Miten tämä tästä jatkuu? Mm, itsenäisyys tässä katoaa vai mitä? Kiitokset edustaja Sosniers ja nyt sitten voimme antaa puheenvuoron komissaarille. Komissaari Biankowska, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puhemies. Hyvät edustajat, haluaisin kiittää kaikista näistä huomioista ja kommentteista. Halusin todeta, että missään tapauksessa ei ollut kyseessä helppo asia sovittavaksi meille kaikille kolmelle Euroopan toimielimelle. Tämä oli vaikea pala. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä kaikkia, jotka suurella omistautuneisuudella pyritte löytämään ratkaisuja näihin vaikeisiin näkökohtiin. Haluaisin niistä nyt kahdesta puhua. Ensinnäkin yhteistyö. Monet teistä viittasitte varojen määrään haluaisin vielä sanoa, että yhteistyön puute puolustussektorilla maksaa myös jotakin. 25 100 miljardia euroa vuosittain. Tämä on siis hinta siitä, että yhteistyötä puolustusteollisuudessa ei eh, harjoiteta. Sitten asevienti, joka on myös asia, joka tuotiin täällä esille. Eh, perussopimus on tässä hyvin selkeä, olemme tästä paljon puhuneet. Kyseessä on jäsenvaltioiden toimivalta, emmekä muuta sitä tämän asetuksen kautta millään lailla. Emme lisää asevientiä. Meidän pyrkimyksenämme on vähentää riippuvaisuuttamme kolmansista maista